Minä olen iloinen, että voin parlamentin nimissä toivottaa tervetulleeksi Länsi-Pohjan neuvoston puheenjohtajan Unno Brakorasdohterin Islannista ja Bill Justinussenin Färön saarelta. He ovat tuolla lehtereillä. Tervetuloa. Useat parlamentin jäsenet ovat jo saaneet tänään mahdollisuuden keskustella islantilaisten ja Färöen Färsaarten kollegoiden kanssa. Erityisesti on keskusteltu kalastuskysymyksestä ja arktisesta alueesta. Mielellämme jatkamme neuvotteluita kanssanne. Kiitos oikein paljon, että tulitte täällä käymään. Seuraavana Eilerin mietintö. Horisontti 2020 puiteohjelman osallistumisesta en